syrjintään. Kiitos, herra puhemies. Dank, Frau Kiitos komissiojäsen Hergaardille. Seuraavat kuusi päätösosmaesitystä on jätetty. ECR, EPP, e Vihreät, ALDE, SND. Ja tähän päättyy keskustelu kes- kaikkien ihmisen keskustelun jälkeen on äänestys. Seuraava keskustelu koskee ilmen suun vapautta valko erityisesti Andrzej Patshubutin tapausta. Ja kollega Kaczmarek aloittaa laatioista. Puhemies, komission jäsen, hyvät kuulijat. Olen iloinen, että herra Andrzej Patsubut vapautettiin pidätyksestä sunnuntaina. Ei ole kuitenkaan pelkästään siitä, että hänen tapauksensa tai mediavapaus ja vapaus laajasti ymmärrettynä valko ettei se olisi säännöllisesti vain kysymys vielä. Lehtimiesten tapauksilla on poliittinen luonne valko -Venäjällä. Mielestäni ne säännöt, jotka mahdollistavat tällaiset käytännöt, ne täytyy muuttaa ja siihen kehotamme päätöslauselmassamme. Puolustamme sananvapautta ja medianvapautta. Vapaa sana on yksi perusihmisoikeuksista, yksi perusteista demokratiassa. valko nämä oikeudet ovat rikottuja. Ne, joilla on rohkeutta kuvata todellisuutta sellaisena kuin se on, kuten Ansei Patsubut, he saavat ankarat rangaistukset. Hän on siis mielipidevanki valko viranomaisia pitää kaikki mielipidevangit painostaa vapauttamaan. Ja mielestäni näin tuleekin pian tapahtumaan. Vielen Dank, Herr Kollege Kiitoksia, kollega Kaczmarek. Sitten kollega Lunacek. Für eine Minute. Uh, President, Commissioner. Komission jäsen, puhemies, hyvät naiset ja herrat, mekin olimme myönteisesti yllättyneitä tavallaan siitä syystä, että herra Patsovut viime lauantaina vapautettiin. Mutta kuten äsken juuri kuultiin, emme millään tavalla voi olla tyytyväisiä tilanteeseen ihmisoikeuksien ja ilmaisuvapauden kohdalla. Tämä koskee varsinkin lehtimiehiä, mutta myös oppositiota, asianajajia ja muita aktivisteja valko -Venäjällä. Kritiikkiä on paljon esitetty sitä kohtaa, miten Lukashenka hoitaa maataan. Se on hyvin lähellä diktatuuria, oikeastaan yksi viimeisimmin diktatuureja Euroopassa. On hyvä tuoda se julki. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti on tässä yhteisenä rintamana ja vastustaa kaikenlaista ilmaisuvapauden loukkauksia eurooppalaisessa maassa. Toisin sanoen päätöslauselmassa me vaadimme valko viranomaisilta, että kaikenlainen painostus ja syrjintä keskeytetään välittömästi. Olipa se kyse lehtimiehistä, viestimien työntekijöistä tai muista aktivisteista niin että kaikki vapautetaan, jos ovat poliittisia vankeja. Nyt onkin se Euroopasta, valko on osa Eurooppaa. Metti, Sorolla ei ole mitään siellä Euroopassa, valko Vielen Dank, Frau Kollegin Lunacek. Es folgt... Kiitos, kollega Lunacek. Kaksi minuuttia, kollega Schaak. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Komission kollegat, vaikka herra Pachabut vapautettiin pidätyksestä, hänellä on edelleen syyt kunnilakkaa syytteet, joka näyttää tulevan hänen journalistiksen aktiviteettinsa seurauksena ja Puolan vähemmistön jäsenenä. Ja valitettavasti hän oli ainut. Tilanne, ihmisoikeustilanne, kansallisoikeuskunnan ihmisoikeuspuolustajien tilanne, journalistien tilanne ja yleensä kansallisten tilanne valko on heikentymässä vakavasti. Ilmaisuvapaus mukaan lukien internetissä ilmaisuvapaus on todellisen paineen alaisena. Ja valitettavasti näin tapahtuu niin, että eu perustaiset yhtiöt vievät sinne tekniikan, jolla helpotetaan tätä vainoa. Tällainen ihmisoikeusloukkausten Made in Europe-tekniikkainen helpottaminen täytyisi lopettaa. Meidän pitäisi saada valko demokratian niin nopeasti kuin mahdollista. EU pitäisi antaa selkeä viesti valko viranomaisille, että he eivät ole tervetulleita itäisen kumppanuuden kokoukseen Brysselin tämän kuukauden lopussa. EUn sitoumus valko ei ole tiukan ehdollisuuden alla. Siis anteeksi, on jo tiukan ehdollisuuden alainen ja valko viranomaisten täytyisi sitoutua kunnioittamaan oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, kuten he Prahan 2009 itäisen kumppanin kokouksessa julistivat tekemänsä. Meidän pitäisi parantaa ponnistuksiamme valko kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa tällä välin ja tukea intensiivisempää ihmisten välistä yhteydenottoa. kaikki ilmaisuvapauden esteet täytyy poistaa valko Vapaudet ovat demokratian kulmakiviä ironisesti oikeasta valko viranomaiset ovat sitoutuneet niitä kunnioittamaan. Ehkäpä täytyy harkita lisäsanktioita ja parantaa ponnistuksia varastaaksemme, että eu sanktiot paikan päällä ovat toimeenpantu, etteivät ne ole pelkästään paperiturvallisuutta.

minä haluaisin liittyä niihin, jotka ovat täällä halunneet puolustaa ja suojella niitä, jotka ovat mielipidevankeja. Kaikkia niitä meidän tukea, jotka ovat vain ilmaiset mielipiteensä. He ansaitsevat meidän suojelamme. Pelkään kuitenkin pahoin, että kun me valitsemme tänne teemoja keskustelua varten, niin teemat eivät välttämättä vastaa meidän tavoitteita ihmisoikeuksien suojelemisessa. Totta kai tavoitteena on, että voidaan kaikille tarjoa suojelua. Mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy myös ajatella, että jos me tänään hyväksymme päätöslauselman, jossa muka suojellaan myös Andrzej Pachobutinia, mutta vaikuttaa siltä, että yleinen mielipide ei välttämättä ole niin kiinnostunut pelkästään hänestä, vaan yhtä lailla ollaan kiinnostuneita Julian Assangeista, Wikileaksin perustajasta. Eikä vaikuta omituiselta, että tästä tulisi ikään kuin vaarallinen ennakkotapaus. Herra Posselt, onko teillä kyse, sinisen kortin kysymys herra Mastalkalle? Olkaa hyvä, herra Posselt. Mastalka fragen. Haluaisin kysyä herra Mastalkalta. valko suurlähetystä Prahassa on kehunut kovasti presidenttiä Klausia ja kiittänyt rakentavasta suhtautumista valko -Venäjään. Haluaisin kysyä kollega Mastalkalta, että miten hän tätä tilannetta arvioi. Hyvä kollega, en minä täällä edustaa Klausin lehdistöä. Kiitos kollega Mastalka. Viimeinen päätöslauselman laatijoista, kollega Mikalski. Kiitos. Rova Schaake oli oikeassa, kun hän puhui siitä, että Andrzej Potsobut ei, siihen ei vapautettu syytöksistä, hänet vapautettiin vain tämän oikeuskäsittelyn ajaksi. Eli edelleen pitkä vankeusrangaistus häntä uhkaa. Herra Repo oli oikeassa, kun hän sanoi, että 13 opposition edustajaa on edelleen siellä sellaisessa tilanteessa, joilla oli rohkeutta vastustaa viimeistä diktatuuria Euroopassa. Täytyy tämä muistaa koko ajan, miksi Andrzej Potsabut oli vankilassa, koska hän oli puolalainen, tai on puolalainen journalisti ja opposition edustaja. Mutta vähän siinä vielä osoittautuu, että hän on kunnollinen puolalainen urhea opposition edustaja, urheasti toteuttaa velvollisuuksia. Se oli jo sitten liikaa Lukashenkolle. Ja se on hänen perusvikansa tai syyllisyytensä. Hän tekee velvollisuutensa ja tekee sen, mitä tekee hyvin. Kysymys on vain se, että mitä me teemme. Teemmekö me sen hyvin? Koska aina tässä salissa on joku kokonainen ryhmä, joka ei pysty pitämään yllä johdonmukaista poliittista linjaa pidemmän aikaa. Joskus sovemmamme porkkana, joskus koppia, Eli käytetään vähän aikaa jompaa kumpaa, mutta pitäisi käyttää molempia pidemmällä aikavälillä. EU täytyy kantaa vastuuta siitä, mitä valko tapahtuu vähän se määrin, mutta kuitenkin se on vastuussa, koska se ei pysy pitämään kestävää linjaa valko kohtaan. Ja tähän kestävään pitkäaikaisen linjaan kehotan tätä salia ja komissiota. Kiitos kollega Mikalski. Tämä, tässä olivat päätösalaisemman laatijat. Nyt sitten ryhmäpuheenvuorot, joista aloittaa Silvestris minuutti. Kiitos puhemies. Ties kuinka monetta kertaa täällä jälleen tuomitaan valko puutteet ihmisoikeusasioissa. Ajatellaanpa naapuruspolitiikkaa. Valko-Venäjä sisältää myös ison puolalaisen vähemmistön ja todellakin Batsubut pidätettiin, koska hän mukaan loukkasi Lukashenkaa ja sai siitä vankilatuomion. Ei ole ensimmäinen kerta, että pannaan ihminen vankilaan mukaan Lukashenkan kunnian loukkaamisesta. Viime vuonna edes Pantiin kolmeksi vuodeksi vankilaan, koska jälleen kerran mukaan presidentti oli loukattu. Ilmaisun vapauden loukkaus on räikeää valko -Venäjällä. Siellä rauhanomaisia mielenosoittajia pidätetään ja siellä tehdään jopa täysin mielivaltaisia pidätyksiä ja jopa kidutusta osoitettu olevan olemassa. Heillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia käyttää asianajajaa tai saada terveydenhoitoa. Meidän täytyy painokkaasti vaatia oikeuksien kunnioittamista valko -Venäjällä. Se on olennaista myös, jos ajatellaan, että ylipäätään voidaan miettiä Euroopan unionin laajentumista siihen suuntaan. Kiitos kollega Silvestris. Keringer seuraavaksi. Dziękuję, panie przewodniczący Kiitoksia puhemies. Mediasensuuri ja sananvapauden rajoittaminen ovat arkipäiväistä kauraa valko 2008 syyskuussa vahvistettu medialaki mahdollistaa medioiden valvonnan ja sitä hyödynnetään kernaasti. 2011 tietojen mukaan on pidätetty ainakin 95 lehtijournalistia ja Heitä on tuomittu sen takia, että he eivät ole täyttäneet mukaan hallinnollisia velvoitteita. 21. kesäkuuta 2012 pidätettiin Ansi Botsaput, joka on puolalaisen katsomusportsalehden kirjanvaihtaja ja puolalaisvähemmistön näkyvä toimija. Hänet syytettiin presidentin kunnianloukkauksesta ja vaikka hänet vapautettiin 30. kesäkuuta, niin syyteitä ei otettu pois. Häntä uhkaa rangaistus valko täytyy täyttää kansainväliset velvoitteensa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja myöskin asiaa vastaavan asiaa koskevan valko oman perustuslain artiklan 34 pykälästä täytyy pitää kiinni. Kiitoksia kollega Göringer de ja sitten kollega Chanak, olkaa hyvä. Herra puhemies, Poosopinin tapaus, hän edustaa puolalaista vähemmistöä, Falkonen osoittaa, miten vainoharhainen Minskin hallinto on. Hänet KGB pidätti, hän mukaan oli loukannut Lukashenkaa artikkelissaan internetlehdessään EU-ssa. Voidaan hallitusta kritisoida ja sitä pidetään aivan oikeana keskusteluna sitäkin ja se on osa demokraattista prosessia. Mutta valko tällainen ilmiten vapaus johti siihen Kosovitin kohdalla, että hänelle annettaisiin kolmen vuoden vankilatuomio. Ja kun hän otti oikeudenkäyntiä, hänen kodissa tehtiin myös etsintää. Siellä on minkälaisia oikeusvaltioperiaatteita, riippumatonta oikeuslaitosta tai ihmisoikeus ylipäätään. Meidän pitää lisätä pakotteita maata kohtaan niin, että Lukashenka saadaan kumoon ja maa voisi itse päättää omasta hallinnosta. Me olemme saaneet tarpeeksi tästä yhdestä Kuubasta Euroopassa. Kiitos kollega Tanok. Kollega Murphy, minuutti. Thank you, President. Uh, in order to... Kiitos puhemies. Jotta voitaisiin ylläpitää valtaa, Lukashenkon diktaattori eh, lähtee brutaaliin vainoon, eh, oppositiotoimintaa kohtaan, jonkun niin vähemmistön oikeuksien polkeminen, ihmisoikeuksien polkeminen, ja äh, aidon ammattiyhdistön toiminnan äh, kieltäminen. Viretski, joka on puheenjohtaja ihmisoikeuskeskuksessa, on hyvä esimerkki tästä sor- sorrosta. Hänet pitäisi vapauttaa välittömästi ja muutkin oppositiovangit pitäisi vapauttaa. Tämän parlamentin pitäisi myöskin vaatia sitä, että välittömästi keskeytetään kuolemantuomioiden toteuttaminen ja kuolemantuomio pitäisi poistaa. Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen täytyisi antaa solidaarisuutensa ja aktiivinen tukensa työtekevien ihmisten kamppailun valko -Venäjällä. Täytyy saada aikaan aidot ruohonjuuritason ammattiyhdistysliikkeet. Täytyy perustavanlaatuisesti vapauttaa talous- ja saada aikaan se, että elintarvikkeita voidaan käyttää koko väestön hyväksi milloin kuin pienen poliittisen klikin hyväksi. Dank, Herr Kollege Murphy. Kiitos, kollega Murphy. Sitten kollega Paska, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Často sa vo svete... Kiitoksia komission jäsen. Maailmassa tapahtuu niin, että vallanpitäjät, joilla ei ole väestön sukea, tukea, etsivät mahdollisuuksia pysyä vallassa. Mitä enemmän väestö haluaa vapautua vallanpitäjistä, sitä kovempia metodeja vallanpitäjä tarvitsee julkista mielipidettä vastaan. Journalisteja ja kriittisiä kansalaisia, he joutuvat sitten sorron kohteeksi ensimmäisenä yleensä, koska he puhuvat niiden puolesta, jotka haluavat poliittista muutosta hallitus on huolissaan tulevista parlamenttivaaleista valko -Venäjällä jossa julkinen mielipide etääntyy yhä enemmän virallisesta hallinnosta. Ne, jotka ovat uskollisia Lukashenkolle, heitä pal- pa- palkitaan tästä ja äh, muutokset voisivat tarkoittaa sitä heille, että he menettävät nämä etunsa. Journalistien pelottelu, poliittisten vastustajien pelottelu kuuluu joka päivään. Itäisen kumppanuuden asiassa äh, pidettävä kokous Brysselissä on hyvä mahdollisuus näyttää valko hallitukselle, että tällaiset menettelyt ovat sellaisia, joita ei voi hyväksyä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Paska. Tässä olivat ryhmäpuheenvuorot. Nyt sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot. Ensimmäisenä Rova Jaakonsaari minuutti. Olen tavannut monta kertaa valko poliittisia vankeja. Heitä on lehtimiehiä, niin kuin tässä tapauksessa herra Potsosky ja ammattiyhdistysaktivisteja ja oman sisarpuolueeni e, monia jäseniä on tällä hetkellä vankiloissa. sellaista käsitettä kuin poliittinen vanki ei pitäisi olla euroopassa ja nyt euroopan sydämessä on ihmisoikeustilanne huononemassa ja tämän takia e, euroopan unionin toiminta pitää olla aktiivisempaa ja sen pitää olla jatkuvaa ja kaikilla tasoilla

Kiitoksia, Rova Jaakonsaari. Nyt menettelymä puhujalistaa ja myöskin tässä on paljon enemmän pyyntöjä kuin mitä pystytään antamaan puheenvuoroja. Pyydän ymmärtämystä että sille, että olen ratkaissut niin, että ne, jotka ovat vielä puhuneet, ovat nyt etusijalla. Ja kollega Potosiewicz aloittaa tässä. Kiitoksia, puhemies Viikko sitten, kun valmistelimme tätä päätöslomaa, hän oli pidättänyt Ansei Patsaputs. Nyt hän on tietysti vapaa, kuitenkin ehdollisesti. Haluaisin sanoa muutaman lauseen hänestä, koska tunnen hänet henkilökohtaisesti. Minulla oli se kunnia, että hän oli myös vieraanani Puolassa sen, kun hän edusti puolalaista delegaatio valko -Venäjältä. Hän on murtumata luonteeltaan. Hän rakastaa vapautta ja ihmisiä, jotka hänet valitsivat tehtävään, jota hän puolalaisten liitossa täyttää valko -Venäjällä. Häntä ei voi murtaa mikään diktaattori. Niin kuin valko diktatuuri ei pysty häntä murtamaan niin kuin Puolan kommunistihallinto ei pystynyt murtamaan Adam Michnikin tahtoa, joka oli kuuluisa puolalainen maanalainen toimija solidaarisuusliikkeen tai sotatilan aikana. Dank, Herr Kollege. Dank, Herr Kollege Protasiewicz. Kiitoksia kollega Potasiewicz ja sitten kollega Lisek. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Kiitoksia puhemies. On sellaisia, jotka sanovat meille, jäsenille, että no taas uusi päätöslausuma, vaikka näistä eihän se nyt mitään anna. Lukashenkohan ei ota sitä huomioon. Voi olla, että tämä viesti tai nämä viestit, jotka tulevat valko niin no niitähän tulee viestejä, koska kaikestahan näkee internetistä, niin ehkä ne eivät itse vaikuta sinänsä Lukashenkoon, mutta on ryhmä ihmisiä presidentti Lukashenkon ympärillä ihmisiä, jotka erottavat ihmisiä töistä sen vuoksi, että he osallistuvat demokraattisen opposition toimintaan tai toimivat sananvapauden puolesta. Niitä, jotka erottavat opiskelijoita yliopistosta. Ehkä he ymmärtävät, että me muistamme, me muistamme nämä toimet ja johdonmukaisesti toimimme

ja lehdistö on tietysti neljäs valtiomahti ja se on tärkeä demokratian kulmakivi. Miten pitkälle saa mennä? kriittisessä kielenkäytössä lehdistössä se on tietysti eri asia. Tietysti tämä on hyvin vaikea prosessi Ymmärrän joidenkin eurooppalaisten poliitikkojen reaktion. Patsobut on valko kansalainen, tekee työtä siellä ja asuu siellä. Juuri Euroopassa pitäisi olla hyvin herkkä siihen, että sekaannuko naapurimaltioiden politiikkaan. Ja mm, ja jos puhutaan le- vapauksesta, niin ei pitäisi erilaisilla mitoilla mitata. Kun on kyse ihan muidenkin maailman osien kauppasuhteista, niin silloin katsomme sormien läpi. Herra Obermaari, käykö kysy, välikysymys herra Mikalskilta. Kiitoksia. Lyhyt kysymys. En ymmärtänyt teidän lausuntoanne. Tuetteko ja Potsoputin pidätystä vai oletteko sitä vastaan vai oletteko sitä mieltä, että se on valko sisäinen asia ja EUn ei pitäisi sekaantua siihen vai oletteko sitä, että meidän työtämme on muun muassa se, ja josta maksavat eurooppalaiset veronmaksajat, että tekin voisitte taistella sellaisten ihmisten puolesta kuin ja Potsoputin? Kiitoksia danke äh, für Herrn Kollegen. Kiitoksia kollega Mikalskille kysymyksestä. Nyt tietysti voin täsmentää tätä näkökantaa, niin minuutissahan se on kovin vaikea. Tietysti on Euroopan parlamentin asia ajatella näitä asioita. Mutta minusta täytyy löytää tasapaino ja tasapuolisuus siinä, että miten ihmisoikeusloukkauksia mitataan, lehdistövapauksien loukkauksia mitataan. On tietysti muita maita, jotka ovat tärkeämpiä ja va- äh, voimakkaampia kuin valko ja Heitä kohtaan ollaan armollisempia. Toisaalta vaikealla tiellä demokratian täytyy tukea valko ja toisaalta täytyy olla hyvin eh, herkkätunteinen. Tietysti täytyy uhatuista ihmisistä olla huolissaan ja tukea heitä, mutta hyvin ähm, hienovaraisella tavalla. Kolaska Bubinska. Rova Kolaska Bubinska seuraavaksi. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Valko-Venäjän edustaja, kumppanuus, itäisen kumppanuuden tapaamisissa edelleen väittää, että valko on vasta, vastaava rooli, että me EU kohtelee heitä huonosti ja samaan aikaan valko jatkaa epädemokraattisia menetelmiään, laittaa ihmisiä vankilaan. Ihan niin kuin ei ollenkaan sitä, oh, siihen vaikuttaisi nämä EUsta lähtevät viestit ja nämä viestit ovat yhä selkeämmät. Vetoan siis ministerikokouksen edustajiin itäisen kumppanuuden maissa, kokoushan pidetään heinäkuussa, että he arvioivat valko suhdettaan huomioon ottaen, tai ottaen huomioon se, että valko ei reagoi meidän viesteihimme ja jatkaa ihmisoikeuksien loukkauksia. Nämä meidän viestimme täytyy ottaa paljon selkeämmin huomioon tässä maassa kuin tähän asti. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia. Kolarska Bobinska. Tunnen Hornstein lopuksi tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Kiitoksia, puhemies. Hylkäsimme aktan eilen, koska se oli muotonimutkainen, puutteellinen dokumentti, se ei ollut selvä. Monista ihmistä tuntuu, että internetin vapaus, sitä vo, se voi olla uhan alla ja päätös oli vaikea. Mutta teimme sen päätöksen, koska vapaus, tiedon luominen, tiedon hyödyntäminen on meille täysin perustavanlaatuinen asia. Ja tänään tätä samaa vaadimme itäiseltä naapuriltamme valko -Venäjältä. Häpeällinen toiminta viranomaisten keskuudessa tässä kauniissa eurooppalaisessa maassa – Ja kunnioituksen ansaitseva Ansei Potsaput ja muut opposition edustajat ansaitsevat todella tämän kunnioituksen, jo, joille haluamme vapautta, vetoamme siihen, että kaikki eurooppalaiset toimielimet osoittavat heille kunnioitusta ja solidaarisuutta. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin Thun und Hohenstein. Kiitoksia kollega Thun und Hohenstein. Menettelymän puheenlistaa päättyi tähän ja keskustelun lopuksi komission jäsen Hedegaard, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. 23. syyskuuta Valko-Venäjä järjestää parlamenttivaalit. Siksi keskustelu osuu ajan hermoon. Kuten kaikki tiedämme, ilmaisunvapaus on keskeinen osa mitä tahansa vaalikampanjaa. Siksi tämä on ajankohtainen keskustelu. Lähetämme vahvan viestin Euroopan parlamentista. Korkeudustaja Ashton on edelleen kovin huolestunut siitä, että ihmisoikeuksia ei edelleenkään kunnioiteta sen vähempää kuin demokratiaa tai oikeusvaltioperiaatettakaan Valko-Venäjällä. Sitten huhtikuun, kun merkit, me, Mandarenka, poliittinen vanki, vapautettiin, niin sen jälkeen ei ole poliittisia vankia vapautettu. Te, jotka on vapautettu, heidän kansalaisia poliittisia oikeuksia rajoitetaan voimakkaasti. Sen sijaan viime viikkoina olemme jälleen nähneet miten sortopolitiikka vain vahvistuu vahvistumistaan. Ennen kaikkea kyse on hallinnollisista sakoista ja tuomioista. Korkean edustajan edustaja viime viikolla totesikin, että hän on kovasti huolestunut näistä raporteista viime viikkoina, kun kansallisyhteiskunnan edustaja on häiritty, kuten myös oppositiota ja riippumatonta lehdistöä. Lehdistönvapaus on totta kai hyvin rajallista vielä valko -Venäjällä. Riippumattomia journalisteja myös häiritään viranomaisten voimien. Korkean edustajan edustaja ennen kaikkea viittasi puheenvuorossaan toimittaja Patsoputin. Siis olemme jo täällä kuulleet hänen lehtimiestoiminnastaan ja hän on jälleen saanut syytteen presidentin kunnan loukkaamisesta. Aikaisemmin Patsomut kuitenkin vapautettiin mutta tähän mennessä syytteitä ei ole kumottu. Samanlaisia tapauksia on muitakin. Ratsio muun muassa, hän sai hallinnollisen pidätyksen, kun hän julkisesti kiroili. Puhemies, kun Syyskuussa nyt vaalit ovat tulossa valko ja pelon ilmapiiri kuitenkin vallitsee maassa ja näin riippumaton oppositio ja mielipiteenilmaisu ei ole mahdollista. Ja kaiken lisäksi riippumaton toimittaja estetään tekemästä työtään. Korkea edustaja jälleen kerran vetoaa viranomaisiin, että enää ei häirittäisi riippumattomien viestimien edustajia, kansallisyhteiskuntaa tai poliittista oppositiotakaan, ja niin, että nykyinen politiikka muuttuisi. Rova Essajalle ja muille vastaisiin, kun he haluavat lisäponnisteluja. On hyvä, että on jotain uutisiakin minulla kerrottavana, niin nyt on uutta kehityskulkua nähtävissä. YK on ihmisoikeusneuvosto nimittäin aikaisemmin tänään hyväksyi myös keinon puuttua valko tilanteessa. Siellä oli 22 puolesta 20 tyhjää ja kolme vastaan. Päätösolema selkeästi kehottaa valko hallitusta välittömästi ehdottaa vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja palauttamaan heidän kunniansa. Tämän lisäksi päätöslauselmassa annetaan myös valtuudet erityisraportoijalle valko kohdalla – hän raportoisi vuotuisesti ihmisoikeusneuvostolle ja YK yleiskokoukselle. Minä uskon, että tämä on iso askel eteenpäin myös unionille. Tällä kertaa saimme paljon myönteisiä ääniä. Ei äänet olivat vähäisemmät, myös kun saamme erityisraportoijan, koska viime vuonna oli paljon heikompi raportointimenettely Mielestäni tässä sentään jotain hyviäkin uutisia on tarjolla. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Zum Abschluss. komission Hedegaard. Kuusi päätöslauselmaesitystä on jätetty keskustelun lopuksi. Keskustelu päättyy näin. Äänestys on seuraavan keskustelun jälkeen. Ja se koskee